Tämän istunnon pöytäkirja äh, toimitetaan sitten äh, hyväksyttäväksi lähipäin, ellei äh, sitten vastaväitteitä esitetä, niin nämä päätökset sitten toimitetaan eteenpäin ja näin ollen julistan tämän istuntojakson päättyneeksi ja toivotan kaikille turvallista kotimatkaa ja mukavaa viikonloppua.